tarkistuksessa on esitetty. Toinen ilmoitus. Puhemies on saanut EPP- ja SED-ryhmältä pyynnön muutoksista valiokunnissa ja valtuuskunnissa, ja tämä on tämän päivän pöytäkirjassa. Silloin kun pöytäkirja hyväksytään ja mitään vasta